Ja tässä yhteydessä komissio on antanut viime aikoina oman selvennyksensä. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna tiistaina puolelta päivän. Seuraavaksi vuorossa on Ellesin mietintö ja ensimmäisen puheenvuoron saa James Ells. Grazie, Kiitoksia puhemies. Hyvää iltaa kaikille. Kollegat, minulla on ilo esitellä tätä valiokuntaa mietintä Purtaisen valiokunnasta parlamentille, jotta se käsittelisi sitä ja kiittäisin kollegojani, että sain tämän tehtävän valiokunnassa ajattelen sen tarkoitusta, mihin se suuntaa, mitä vielä pitää tehdä, jotta voidaan luoda tällainen pitkän aikavälin järjestelmä pitkäaikaisista su- suuntauksista. Kun ajatellaan nopeaa kehitystä tämän päivän maailmassa, ESPAS, EUn strategian politiikan analysointijärjestelmän tarkoituksena on antaa EUlle välineet, jossa voidaan ottaa huomioon pitkän aikavälin suuntaukset, kun tehdään tämänhetkisiä päätöksiä. Tehokas EU-politiikka riippuu yhä enemmässä määrin hyvästä pitkän aikavälin trendien tunnistamisesta, jotka vaikuttavat haasteisiin ja valintoihin, joita EUn edessä on yhä monimutkaisemmassa to- riippuvaisemmassa maailmassa. Ei pitäisi kuitenkaan usko, uskoa, että voidaan ennustaa, mitä tulossa tulee tapahtumaan. Historiasta löytyy kyllä esimerkkejä niistä, jotka luulivat, että tietävänsä, miten tilanne kehittyy, mutta usein käykin aivan toisinpäin. Esimerkiksi 1962 kun jotkut ajattelevat, että Beatles, Beatles yhtyeen kaltainen yritys, yhtiö koska, anteeksi, orkesteri voi koskaan pärjätä. <laughs> Samoin ei pystytty ennakoimaan 2008 rahomarkkinoiden romahdusta tai miten mi, miten Google on pärjännyt tai Facebook on kehittynyt. Tässä kehitytään siihen, että kehitetään tehokkaita valmiuksia, laitetaan riippumattomia korkeatasoisia analyysejä avaintrendeistä jo, ja näitä alennusta laitetaan säännönmukaisesti. Mihin tässä projektissa on tähän mennessä päästy? Se perustuu kahteen budjettikohtaan. Ensimmäinen koskee pilottihankkeita ja niistä on tehty asiakirja 2030 kansainvälisistä suuntauksista monilla paissa maailmassa tässä on kiinnitetty huomiota aivan erityisesti kolmeen pääaiheeseen. Ensinnäkin, että otetaan mukaan parlamentti teknologiseen muutokseen, otetaan huomioon kansainvälisen keskiluokan nousu ja voimavarojen köyhyys, vähyys ja vielä miten moninapainen maailma kehittyy, jossa muillakin kuin valtiolla on tärkeä rooli – koska hallinnossa on puutteita. Nyt olemme toisessa vaiheessa. Enemmän huomiota kiinnitetään huomiota talouden politiikan suuntauksiin ja pyritään tunnistamaan niitä suuntauksia, jotka erityisesti ehkä vaikuttavat EU-hun tulevan viiden vuoden aikana kun ollaan siirtymässä vuoteen 2014, voimme toivoa, että meillä on laajaa keskustelua joistakin uusista nousevista ajatuksista. Työasiakirja tulee olemaan pian saatavilla. Ne siellä kootaan jotakin avainajatuksia kaikista näistä eri lähteistä ennen kuin laaditaan varsinainen asiakirja, joka pitäisi valmistua ensi vuoden puolivälissä jota sitten uudet EU-johtajat voivat käsitellä sitten tulevaisuudessa tai tulevien kuukausien aikana tullaan laatimaan hallinnollista yhteistyötä ja toimintavälistä sopimusta, jossa kaikki osapuolet suostuvat kehittämään, säilyttämään ja osallistumaan tähän sopimukseen siis sen täytäntöönpanoon. Edelleen pyritään laatimaan myös verkkosivut, jotta saadaan käyttöön maailman kirjastosta saatavaa materiaalia koskien maailmanlaajuisia trendejä. Tämä pitäisi vaikuttaa päätöksentekoon, esimerkiksi budjettivallan käyttäjät, ja kun kehitetään monivuotista rahoituskehitystä vuoteen 20 mennessä tai tarkastellaan muuten kansainvälisiä trendejä vielä lopuksi johtuen monien työstä, jotka ovat olleet jo mukana Espasissa. E projektin tarkoituksena on saavuttaa tavoitteensa. Jos se on, jos sen onnistutaan, se voi antaa parantaa asiakirjoja näin EU voi tehdä paremmin päätöksiä ja voi saada kaiken parhaan tiedon, mitä saatavilla on. Espanjasta on sanottu, että, että tämän päivän maailmassa vain vahvan pärjää ja huomisen maailmassa ehkä ne pärjäävät parhaiten, joilla on parhaat tiedot tukenaan. Kiitoksia. Now give the floor for the catch the... Kiitoksia sitten menettely ilman puhujalista. Ensimmäinen puhuja on Plenkovic. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Kiitoksia. Budjettivaliokunnan jäsenenä ja entisenä diplomaattina, joka analysoi ja suunnitteli työkseen, niin haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta mietinnöstä, jossa on keskitytty eurooppalaisen politiikan analysointiin. Mietinnön merkitys on siinä, että kyseessä on toimielinten välinen yhteistyö kolmen toimielimen välillä ja Euroopan ulkosuhdehallinnon välillä. Kun kyse on taloudesta ja globaalista hallinnosta, niin meidän täytyy ottaa huomioon nämä kolme elementtiä, kun mietimme tulevaisuutta. Tämän kautta voimme käyttää varojamme tehokkaammin, ja kun ajatellaan kohesiopolitiikkaa, niin näin pystymme pääsemään tavoitteisiin, jotka ovat meille kaikkein tärkeimpiä globalisaation aikana. Nythän meidän täytyy viestiä kaikkien kanssa, mutta meidän täytyy kuitenkin toimia vastuullisesti. Eli tämä aloite on hyvä ja toivottavasti se pannaan täytäntöön ja toivon mukaan tämä on sitten pohjana 2014 uudelle aikakaudelle, jolloin on myöskin uudet rahoituskehykset voimassa. Kiitos sitten komission sen Damanaki. Haluan kiittää esittelijä herra Ellissiä esittelystä ja tehdystä työstä tämän mietinnön kanssa ja puheenjohtajuudesta tässä työryhmässä, joka koskee EUn strategian ja politiikan analysointijärjestelmää. Tämä on toimielinten välinen projekti, joka on meille hyvin läheinen. Haluaisin onnitella häntä myös aloitteesta, jonka hän osoitte eh, tämän järjestelmän eh, käynnistämiseksi tässä pilottivaiheessa ja nyt sitten valmisteluvaiheessa. Maailma toden totta muuttuu vauhdilla tasolla ja semmoisella intensiteetillä, joka, eh, joka jättää politiikan eh, laatijat usein hieman jälkijunaan. Ja me haluamme tietää jo etukäteen, miten pitäisi reagoida. Tällä aloitteella on tarkoitus löytää yhteistyö toimielinten välillä, löytää globaalit trendit, jotka meille ovat tärkeitä, miten ne eh, vaikuttavat meihin ja ehdottaa, miten politiikkaa voitaisiin muotoilla tämän perusteella. Tämä on siis hyvin ainutlaatuinen toimielinten välinen eh, projekti, jossa mukana on komissio, parlamentin neuvosto ja Euroopan ulkosuhdehallinto ja tällä hetkellä eh, tehdään raportteja ja arvioidaan maailman talouden suuntauksia ja eh, kansainvälistä valtarakennetta. Ensi vuonna tämä strategian ja politiikan analysointijärjestelmä laatii Eh, raportin toimielinten johdolle, jossa katsotaan seuraavaa ohjelmointikautta, kun pyritään eh, EUn tulevaisuutta eh, ohjaamaan. Tämä toimielinten välinen työryhmä katsoo, millainen tämä pysyvä järjestelmä tulisi olemaan. Työ on nyt kesken ja katsomme, miten tätä ennakoivuutta voidaan lisätä ilman, että siitä tulee liikaa taakkaa rahoituksellisesti tai henkilöstön puolesta. Komissio jatkossa haluaa osallistua näihin keskusteluihin. Toivotan esittelijälle kaikkia hyvää puheenjohtajan ominaisuudessa tämän ESPAS-järjestelmän luomisen osalta. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu päättyy päättyy ja äänestys toimitaan huomenna puolelta päivän. Seuraavaksi Regnerin mietintö ja puheenvuoron saa Regner. Olkaa hyvä.